Mikäli ei siihen ole huomautuksia, se on hyväksytty. Puheenjohtajan ilmoitukset. Minulla on asia, joka koskee koordinaattorin tekemää päätöstä. Koordinaattorit, minä ja sihteeristö yhdessä teimme päätöksen, jonka mukaan järjestetään ylimääräinen kokous, koska aikaa ei ollut valiokunnan ja sovittujen kokousten piirissä. 40.10.30-12.30 Brysselissä olisi ylimääräinen kokous. Ja siellä komission jäsen Oettinger kertoo Itren valiokunnan koordinaattoreille stressitestien tuloksista. On aivan selvää, että tämä kokous tulee olemaan avoin kaikille jäsenille. Joten 4.10. kello 10.30-12.30 meillä on koordinaattoreiden ylimääräinen kokous, joka on avoin kaikille jäsenille ja läsnä on komission jäsen Oettinger, joka tulee kertomaan tähän mennessä suoritettujen stressitestien tuloksista. Sitten esityslistasta. Tämän päivän Enisaa koskeva mietinnön äänestys, joka on Chichesterin esittelemä. Tämä äänestys on lykätty myöhäisempään ajankohtaan. Nyt menemme ensimmäiseen kohtaan esityslistassa. Se koskee myös herra Chichesteria. Hän tulee kertomaan meille Itren valtuuskunnan vierailusta Kreikassa. Olkaa hyvä. Thank you uh, very much, Madam Chairman. And um, uh, I can... Uh... Kiitos puheenjohtaja. Voin kertoa, että tässä valtuuskunnassa oli Amalia Andersdottir ja Ivo Karfin ja muita kollegoita. Äh, ja mukana oli Peter Trauan myös sihteeristöstä. Menimme Herakleoniin Enisaan vierailulle heinäkuussa. Tietysti suurin meni sinne matkustamiseen ja takaisin, niin siellä ollessamme pystyimme saamaan aikaan paljon keskustelemaan monista asioista. Meitä briefattiin siellä virastossa siitä, mitä he tekevät, ja kannattaa mielestäni mainita, että keskustelut uudesta mandaatista ja siihen liittyvistä asioista. Sitä on helppo ylen katsoa tätä hyvää työtä, jota sillä tehdään. He muistuttivat meitä siitä, mitä he tekevät. No ihan muutama yksityiskohta. Kun vastataan esiin tuleviin ympäristöuhkiin, tietoverkkoturvallisuuteen liittyviin asioihin, kun halutaan parantaa Euroopan laajuista tietoverkkojen hyökkäys, torjuntakykyä, tällaisia reagointitiimejä. Perustetaan edes tiennyt, mitä sillä tarkoitetaan, kun kuulin ensimmäistä kertaa. Ja tietysti myös turvallisuuden taloustieteeseen ja hallinnointiin. Monia asioita on, joissa odotetaan valiokunnankin tukea. Se oli osa vierailua. Sitten meillä oli esitelmä julkisista asioista, sitä kutsutaan, mutta siihen kuuluvat periaatteessa asiat. Heraklionin, äh, siis se mitä Heraklion virastossa käsitetään, sen organisatorinen rakenne, logistiset ongelmat, liikenneasiat, henkilöstön rekrytointi ja niin edelleen. Ja paljon tietysti keskityttiin myös tähän mandaattiasiaan. Ja tähän kysymykseen, jota käsitellään Kyproksen puheenjohtajakauden aikana tällä hetkellä, ja komissiokin siinä on mukana, kun yritetään varmistaa uusi toimikausi. Tämän lyhyen toimikauden lisäksi, josta viime vuonna äänestettiin, Eli niin ei käsittele nyt yksityiskohtaisesti näitä asioita, mutta mielelläni vastaan kysymyksiin, jos kollegoilla on. Mutta sen jälkeen meillä oli henkilökunnan kanssa pitkä kokous, jotta hekin saivat mahdollisuuden kysyä meiltä. Ja heillä olikin pitkällistä kysymyksiä, oli valmisteltuna etukäteen. Yritimme käydä sen läpi ja antaa vastauksia. Olen kahdelle kollegalle erityisen kiitollinen, että ottivat täysin osaa tähän prosessiin. Tietysti kattava huolta esitettiin viraston tulevaisuudesta, sen sijainnesta ja mikä sen tulevaisuus olisi. Henkilökunta tietää aivan yhtä hyvin kuin minäkin, että tämän toimikauden, jota uudistettiin viime vuonna, sehän loppuu 2013 vuoden syyskuussa. Ja sillä on voimakas vaikutus siihen, että miten kaikki nyt sitten keskittyvät siihen, että täytyy saada sopu uudesta toimikaudesta. Teimme parhaamme vastataksemme kysymyksiin. Ei meillä tietysti ollut vastausta kaikkiin kysymyksiin, koska neuvotteluvaiheessa ollaan puheenjohtajamaan kanssa – valiokunnan äänestetyn tuloksen perusteella. Eli jatkaisin sitten vaan ihan vain raportoimaan. Se nyt ei ihan täysin liity vierailuun, mutta tähän asiaan se välittömästi liittyy, että minulla oli tapaaminen maan edustajien kanssa viime viikolla, jossa keskustelimme, miten etenemme. Emme ole saattaneet päätökseen, mutta keskustelimme luonnoksesta aikatauluksi epävirallisille kolmikantaneuvottelukeskusteluille. Ja puheenjohtajamaa hahmotteli joitakin asioita, tai oikeastaan samaa asiaa, tai samoja asioita. Ja tällä hetkellä neuvostossa on monissakin kysymyksissä suuret mielipideerot. No varmaan ihan inhimillistä mutta, ja lohdullista, mutta Kypros puheenjohtajamaana pyrkii saamaan aikaan työryhmälle mandaatin ja sitten siitä saisimme perustan jatkaa keskustelujamme niiden kanssa. Varjoesittelijän kokous meillä oli viime torstaina, jossa sovimme, että teemme parhaamme tässä prosessissa, jotta voisimme keskustella asioista, viedä niitä eteenpäin ja päästä sopimukseen. Ja niin, että otetaan huomioon tämä Mietintö, äänestimme selkeän numeroin. Tässä mielestäni tarpeeksi tällä erää. Ja kaikki kysymykset, joita teillä saattaa olla, ovat tervetulleita. Grazie sono colleghi. Kiitoksia herra Chichester sitten. Onko muita puheenvuoropyyntöjä tähän asiaan? Eipä näitä olevan. Mikäli Kukaan ei halua esittää kysymyksiä. Voimme mennä eteenpäin. Kiitoksia kollega Chichester näistä tiedoista. Kiitän myös muiden varjopesittelyiden puolesta, jotka eivät ole tällä hetkellä paikalla. Sitten menemme mietintöön, joka, jonka esittelijänä on herra Belet. Merellä tapahtuvan öljyn ja kaasun etsinnän turvallisuus ja niin edelleen. Kollega Belet, olkaa hyvä. La parola. Thank you very much, uh, Madam Chair. Kiitos, uh, puheenjohtaja. Yritän olla mahdollisimman selkeä ja lyhykäinen, jotta keskustelulle jäisi mahdollisimman paljon tilaa, koska pianhan meillä alkaa äänestykset. Ensinnäkin kiitokset kaikille kollegoille näistä tarkistuksista, joita on todella paljon. Kuten tiedätte, Juri ja Envi, valiokunnan kollegat, ovat äänestäneet omista lausunnoistaan. Tehän tiedätte, että me jaamme tiettyjä toimivaltuuksia muiden valiokuntien kanssa ja joistain artikloista he saavat päätäntävallan. Mitä tulee tästä oikeudellisesta muodosta, niin Envi-valiokunta tuki tätä muutosta, että tämä olisi asetuksen sijaan direktiivi. Ja uskoakseni tässä valiokunnassa suuri enemmistö tukisi tätä. Oletan näin ainakin. Ja juri valiokunnassa on myös laajennettu ympäristövastuudirektiiviä, joka liittyy tähän samaan asiaan. Sitten haluaisin ottaa esiin nämä kaikkein tärkeimmät asiat ja tarkistukset, joita on esitetty. Ensinnäkin taloudellinen varmuus ja takeet erityisesti taloudellinen ja tekninen kapasiteetti operaattoreiden joukossa öljyn ja kaasun etsinnässä avomerellä. Tästä on esitetty paljon tarkistuksia, joissa useissa halutaan vahvistaa operaattoreiden eh, maksukykyä, mikäli tapahtuu jotain haittoja. Sen lisäksi on aika paljon tarkistuksia, joissa kiinnitetään huomiota äh, herkkiin luonnonalueisiin, kuten äh, pohjoisiin äh, arktisiin alueisiin. Rauha puheenjohtaja, me pyrimme tekemään kompromissiehdotuksia. Meillä on ensi keskiviikkona ensimmäinen varjoesittelijöiden tapaaminen, jolloin me luonnollisesti jatkamme työtämme ja luonnollisesti olemme valmiita ottamaan vastaan apua tähän kokoukseen tämän iltapäivän aikana. Toinen tällainen tärkeä blokki on työntekijöiden osallistuminen. Olemme saaneet paljon huomioita ammattiyhdistysliikkeiltä, jotka ovat hieman tuohtuneita siitä, että he eivät ole läsnä, äh, kun komissio laati tätä ehdotusta. Minä olen itse ehdottanut useita tarkistuksia, jotka liittyvät työntekijöiden osallistumiseen, samoin kuin useat kollegat ovat tehneet vastaavia tarkistuksia. En usko, että ne ovat äh, ristiriitaisia, mutta mielelläni kuulen teidän huomionne työntekijöiden osallistumisesta ja niin kutsutusta kolmikanta neuvotteluista. Sitten EMSAn rooli, eli siis merivirasto. On erilaisia näkökulmia EMSAn roolista tai tämän uuden viraston roolista, joka perustettaisiin siis EMSAn pohjalta. EMSAn laajen, laajassa, laajennetussa mandaatissa on jo huomioitu. Tehän tiedätte, että liikenneneuvosto antoi tästä uuden mandaatin EMSalle ja parlamenttikin on äänestyksissään sen hyväksynyt ja meidän täytyy huomioida tämä uusi mandaatti, sehän on selvä. Ja erityisesti ottaen huomioon se rooli, joka EMSalla tulisi olla hätätapauksissa. Useat kollegat, erityisesti Jurissa ja Envissä, ehdottavat, että EMSA tekisi myös tarkastuksia ja valvontaa, ja että se olisi kansallisten valvontaviranomaisten yläpuolelle. Tämähän todellakin laajentaisi valtavasti EMSAn roolia. En tässä sano, että tätä vastustaisimme, mutta meidän täytyy keskustella asiasta ja tarkastella edelleen asiaa. Kysymyshän on se, miten tavallaan yhdistää EMSAn kunnianhimoisempi rooli yhtäältä ja toisaalta sitten taas budjettivaikutukset. Koska voimmehan me äänestää, että EMSAn tulee tehdä sitä ja tätä, mutta sen täytyy olla budjetissa mahdollista. Ja jos budjetti ei noudata meidän ehdotuksiamme, niin silloinhan kysymys on ihan tällaisesta paperitiikeristä, jolla ei ole mitään iloa joten tämä täytyy huomioida EMSAn roolin kohdalla. Neljäs tärkeä asia liittyy sitten taas näihin toisen osapuolen tai kolmannen osapuolen tarkastuksiin. Se, että täytyy tarkastaa, varmistaa, että tällainen kaasuyritys on esimerkiksi suuressa yrityksessä yksi osa, mutta että se on autonominen. Kollegat ovat ehdottaneet, että tämän yksityisen autonomisen määritettä laajennettaisiin. Monet säätelijät ovat myös myöntäneet, että niin kutsutut toisen tavallaan ei tarvitse olla kolmannen osa, kolmas osapuoli, vaan tällainen toinen osapuoli, eh, joka ei ole tämän yrityksen ulkopuolinen, voisi olla myös riippumaton. Se, mikä on tärkeää, on, että tämä elin on, eh, tai osio on itsessään täysin riippumaton. Sitten muistuttaisin teitä myös, että neuvostossa, ottaen huomioon komission sopimuksen, niin on otettu pois tämä kolmas osapuoli. Eli ei ole kysymys siitä, etteikö meillä voisi olla näitä kolmansia osapuolia, mutta kaikkein tärkeintä on, että ne ovat täysin riippumattomia, oli se sitten toinen vai kolmas osapuoli. Sitten globaalin toiminnan standardit tarkoittaen toimintaa unionin ulkopuolella. Kohdassa 18.6.6 komission ehdotuksessa monet kollegat ovat äh, samaa mieltä, myös täällä Itressä ovat äh, samaa mieltä tämän 18.2 kohdan mukaan niin, että eurooppalaiset yritykset toimisivat globaalisti samoin standardein kuin Euroopassa. Tämä ei ole helppo asia. Useat kollegat myös ITRE valiokunnassa haluavat, että me velvoittamme öljyn ja kaasun etsinnän yritykset toimimaan samalla tavalla Euroopan unionin sisällä ja ulkopuolella, mutta onko meillä toimivaltuudet velvoittaa nämä yritykset tähän? Tämä ei ole helppo asia. Ja öljy- ja kaasun toimijat eivät sataprosenttisesti tätä kylläkään puolla. Mutta se ei tarkoita sitä, että me voisi asiasta puhua. Ja sitten vielä viimeinen asia, jonka haluan ottaa esiin, rouva puheenjohtaja, liittyy määritelmiin. Monesti tämä ehdotus asetukseksi, myöhemmin ehkäpä direktiiviksi. Se alkaa hyvin tärkeillä määritelmillä. Puhutaan operaattoreista ja muista elementeistä, jotka on määriteltävä. Minulla on tässä vielä yksi huomio, erityisesti määritelmä siitä, mikä on suuri onnettomuus. Sitä täytyisi tarkistella sen vuoksi, että meillä oli tämä Aberdeenin rannikolla tapahtunut onnettomuus. Ja jos me käyttäisimme määritelmää sellaisena kuin se nyt on komission ehdotuksessa, niin tämä Elginin onnettomuus ei olisi tällainen iso onnettomuus, vaikka siellä on tapahtunut todella paljon ja sitä tutkitaan yhä vielä. Raportti on tulollaan, mutta me, meidän täytyy tarkastella hieman lähemmin vielä tätä määritelmää, mikä on iso onnettomuus. Mielestäni sitä pitäisi vielä pohtia. Minulla olisi koko joukko muitakin huomioita liittyen äh, vastuu viranomaisiin, äh, arktisiin alueisiin – ja viime viikolla lehdistössä Envivaliokunnan äänestyksen jälkeen olette varmaankin tietoisia sitä, että ympäristövaliokunta tuki kieltoa tai moratorio avomeritoiminnalle arktisilla alueilla. Mutta johdantoosan kappaleessa 40, johon Envi valiokunnan kollegat eh, ovat, se on heidän vastuualueellaan. Siinä heidän eh, sanamuotonsa on hieman eh, maltillisempi. Luen sen teille. Siinä sanotaan niin kauan, kun arktisilla alueilla, arktisissa olosuhteissa ei voida taata tehokasta toimintaa onnettomuuden yhteydessä. Jäsenvaltioiden tulisi pidättyä antamasta lupaa avomeriöljyn poraukseen arktisilla alueilla. Eli siis he ovat nyt hieman ensin vaatineet täysikieltoa artiklassa ja sitten johdatosan kappaleessa sanamuoto on hieman maltillisempi. Ja sitten on vielä yksi tarkistus, joka on esitetty ITRE-valiokunnassa, joka tukee sitä, että arktisen alueen öljyn ja kaasun tuotantotoiminta avomerellä pitäisi kieltää. Tässä minun ensimmäiset huomioni. Olen luonnollisesti vastaan teidän kysymyksiinne ja, otan ilolla vastaan huomionne. Grazie, kollega Belet. Allora... Kiitoksia, hyvä kollega Belet. Seuraavana Arva Uskok. Uh, thank you, Madam Chair. Mr. Skinner sends his apologies for not... Äh, kiitos puheenjohtaja herra Skinner. Pahoittelen, ei ole paikalla. Minä korvaan hänet ja välitän kaikille kollegoille hänen kantansa varjoesittelijänä herra Beletin mietintöön. Herra Skinner painottaa, että yhteistyö on ollut hyvin rakentavaa esittelijän ja hänen henkilökuntansa kanssa, kuten muidenkin varjoesittelijöiden kanssa. Fiona Hall alder ryhmästä ja Vicky Ford ECR-ryhmästä. Hän myös sanoo, että kuten tiedätte, tässä mietinnössä mietintöön kohdistuu paljon intressiä Norjasta ja yhdistyneestä kuningaskunnasta, mutta olemme yrittäneet pitää mielessä kaikkien jäsenvaltioiden edun, myöskin ne, joilla on rannikkovesiä na- EU-naapurialueella ja ark- arktisella alueella. Skinnerin mielestä mielipide on se, että on hyvä, että on löydetty sopu siitä – että keskustelemmeko asetuksesta vai direktiivistä. Herra Skinner sanoi, että melkein kaikki olemme tyytyväisiä esittelijän tekstiin, jossa päästäisiin lähemmäs hyvin muotoiltua direktiiviä mieluummin kuin asetusta, mitä, jota alun perin esitettiin. SED-ryhmällä on myös suuri intressi siihen, että mikä on työntekijöiden osallistuminen ja myöskin tällä alalla. Se tarkoittaa, että olemme jättäneet tarkistuksia, jotka liittyvät siihen, miten työsuluvaltuutetut otetaan mukaan. Siitä varmaan kaikkien osapuolten kesken voidaan sopia. Wikiford on jättänyt suuren määrän tarkistuksia, joitakin niistä voimme tukea. Ja loppuja täytyy tarkastella yksityiskohtaisemmin, kun mennään kohti valiokuntaäänestystä. Minun mielestäni herra Skinner sanoo loppujen lopulta ITRE-valiokunnalle on hyvin tärkeää lähettää selkeä viesti, kun neuvostelut menevät neuvoston tasolle. Ja täytyy ottaa tietysti myös ENVI-valiokunnan kanta, jossa on äänestetty ja joka kattaa monia avainasioita mietinnössä, kuten vastuukysymykset. Herra Skinner jatkaa tapaamisten pitämistä asiasta ja hän tapaa esimerkiksi öljyasioista vastaavan Norjan edustajan huomenna. Hän haluaa myös välittävän tiedon teille, että hän odottaa varjoesittelyiden kokousta keskiviikkona innolla, jossa vielä auki olevia asioita voidaan käsitellä vielä. Kiitoksia. Grazie. Kiitoksia edustaja Ulfskog. Sitten Jadot, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Rivasin, Michel Rivasin varjoesittelijän puolesta haluaisin käyttää puheenvuoron. Pahoittelen jo etukäteen, koska en voi kuunnella esittelijän vastauksia, mutta täällä on kyllä tiimiä paikalla kuuntelemassa tästä direktiiviasetusasiasta. Meille asetus on tietenkin parempi. Haluaisimme pysyä komission hengessä kahdesta syystä. Ne ovat aika yksinkertaisia. Uskon, että ne olivat syytä, jotka saivat komission päättämään asetuksen puolesta. Ja se johtuu siitä, että tietyt jäsenvaltiot tällä hetkellä ei eivät itse asiassa omaa mitään tiettyä politiikkaa tai instituutiota ja meriturvallisuuden osalta ja asetuksen myötä voitaisiin helpoittaa kaikissa jäsenvaltioissa yhdenmukaista sääntelyn täytäntöönpanoa. Muuten olisi vaarana se, että tilanne olisi eriävä eri jäsenvaltioissa. Direktiiviä ei välttämättä tasapainoisesti sovellettaisi kaikissa jäsenvaltioissa ja tästä syystä tuemme komission ehdotusta ja juuri valiokunnan lausuntoa. Sitten rahoitusvastuista. Hyviä lausuntoja on saatu meidän mielestämme sekä Envi että juuri valiokunnilta koskien rahoitusvastuita, mutta myös näitä rikosoikeudellisia sanktioita tähän liittyy ympäristövastuu ja palataan tähän artiklaosaan, mutta tähän, tähän liittyy myös tässä on otettava huomioon myös ne yhtiöt, jotka eivät voi vakuuttaa että niillä on, ja todistaa, että niillä on rahoitusvastuu kattaakseen eh, tietyt kompensaatiokulut ja puhdistuskulut onnettomuuden tapahtuessa. Ymmärrän kyllä, että esittelijä haluaa tulkita Envi-valiokunnan lausunnon maltillisemmin, mutta tilanne on kuitenkin se, että tämä arktisilla alueilla etsinnässä hyödyntämissä Tämä kyllä näkyy ENVI-valiokunnan lausunto ja joidenkin jäsenvaltioiden lausunnot pitäisi olla sellaisia, että, että tämäkin valiokunta voisi sen suuntaisesti päättyä, näihin, päättää. Näihin liittyy merkittäviä ympäristöriskejä, eikä voida vain ottaa huomioon taloudellisia mahdollisuuksia, joita näistä etsinnöistä on arktisella alueella. Sitten tästä meriturvallisuusvirastosta tarvitaan selkeää teknistä ja tieteellistä kompetenssia jäsenvaltioissa, jotta voidaan arvioida ja koordinoida näitä menettelyjä. Haluaa välttää tämän, mutta halutaan myös tätä koordinaatiota ja tukea onnettomuuksien sattuessa, jos tarvitaan puhdistustoimia esimerkiksi. Olemme hyvin rakentavia tietenkin esittelen kanssa, mutta nämä ovat elementtejä, jotka ovat vähän eri linjoilla eh, esittelijän kanssa. Grazie, la parola alla signora Ford. Kiitoksia sitten Rova Ford. Thank you very much. Um, uh... Kiitos. Kuten kollegat tietävät, tuen sitä, että tämä olisi mieluummin direktiivi kuin asetus. Tämän kommentin olemme esittäneet monta kertaa. Ja yhtä paljon siitä, että saadaan turvallisuuset paremmalle tolalle muutkin kuin oikeusvarmuus. Jotkut sanoit, että jätin suuren määrän tarkistuksia. Ideana olisi se, että saadaan tästä mahdollisimman selväksi kuin mahdollista, että, että olisi oikeusvarmuutta, niin pitää tietää, kuka on vastuu, vastuussa. Ja sen jälkeenkin, Ivo, kun olen jättänyt nämä tarkistukset, niin olen saanut näihin kommentteja tarkistuksia enemmän kuin oli tarkistuksia aiemmin, eli tarkistus on tarkistunut tarkistuksiakin on tässä ja pitkä tie on edessä ja on, tämä on hyvin tärkeä lainsäädäntö. Tiedän, että oma jäsenvaltioni siellä on offshore öljykaasun porosta eniten. Tiedän sen, mutta tässä on kaikki jäsenvaltioiden osalta paljon työtä tehtävänä. Arktiset alueet, se on herkkä alue ja tarkoitetaan herkkyyttä sanamuodoissa, mutta joka tapauksessa kokonaisuudessaan on tärkeää, että tarkastelemme, mitä tapahtuu Euroopan alueen vesillä, mutta että annetaan vahva viesti siitä, että missä mahdollista haluaisimme niin, että jäsenvaltiot, neuvosto pyytäisivät ja vaatisivat parhaita mahdollisia ympäristötandardeja sovellettava myös arktisella alueella. Esittää. 264 tarkistuksenne teiltä esittelijä on hyvä pohja tälle. Monet pyytävät Emsan tekemään kaikenlaisia asioita, mutta ei oikeastaan kyse siitä, että haluatko vai pystyvätkö ne tekemään näitä asioita. Ehkäpä keskustelu tiimin kanssa siellä, joko virallisesti valiokunnan kautta tai erikseen, voisi olla avuksi. Emme halua antaa EMSalle roolia jossa he eivät olisikaan toimivaltuullisia ja sitten tulisi yhä enemmän epävarmuutta. Tietysti, että autetaan tiedon jakamisessa, se on tärkeää. Kyllä pitäisi käyttää offshore-viranomaisten foorumia. Sitten jos operoidaan unionin ulkopuolella, näyttää olevan yleinen tuki sille, että pääoperaat, päätoimijoiden piti, pitäisi toimia samojen turvallisuusstandardien mukaan missä tahansa maailmassa. Tietysti minua kyllästyttää, kun toimijat sanovat minulle, että ainahan ne niin tekevät, vaikka näyttää on siitä, että ehkä eivät tee niin. Tarvitsemme sitä, että täytyy varmistaa ja rohkaista heitä siihen, että he toimisivat korkeampien mahdollisen standardien mukaan, mutta meillä ei ole oikeudellisia, oikeudellista valtuutta heitä pakottaa. Enkä halua, että eurooppalaisten yhtiöiden toimintaa tässä leikattaisiin ja siihen päädyttäisiin. Eli toiminta nyt kansainvälisellä foorumeilla se on tärkeää. Oikeusvarmuudesta olen puhunut. Ehkäpä haluaisimme tarkastella sitä, että voidaanko käyttää parlamentin vaikutusten arviointiosastoa, jos ajatellaan tämän vastuuvelvollisuuden talousvaikutuksia tai muita tarkistuksia. Tässä oli suuria kysymysmerkkejä komission yksiköiden vaikutusten arvioinnista. Eli voitaisiin tarkastella, että jotkut tarkistukset, joita on jätetty muista valiokunnista, niin voitaisiinko niitä tarkistella oman vaikutusten arviointiosastomme kautta. Envi-valiokunta ainakin ylittää toimivaltuutensa siitä, mitä he sanovat taloudellisesta vastuuvelvollisuudesta ainakin. Eli sitä täytyy pitää silmällä. jurivaliokunta ehkäpä menee myöskin oma toimivaltuutensa ulkopuolelle. Ei ole mitään vakuutusmarkkinoita, jotka voisivat varmistaa, vakuuttaa näitä riskejä, eikä ole vakuutettavissa olevia riskejä. Eli tämä valiokunta tarkastelee sitä, että olisi mahdollisimman korkeat turvallisuusstandardit. Haluamme sellaisen asiakirjan, joka antaa oikeusvarmuutta se on suhteellisen helppoa maille, joilla on korkeat standardit, joista voidaan pitää kiinni, mutta että saataisiin standardit kaikille samanlaisiksi, koska kaasu- ja öljyporauksia kehitetään myöskin muilla merialueilla ja myöskin Euroopan aluevesillä. Kiitos. Grazie. La parola ad Andres Parea, prego. Kiitoksia sitten seuraava puhuja. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on vain muutamia lisäyksiä siihen, mitä esittelijä sanoi, ja liittyy näihin hänen tarkistuksiin, kuten operaattoriin ja, ja teknisen ja rahoituksellisen riittävyyteen. Usein tehdään porauksia, jotka eivät ole elinkelpoisia teknisesti, eikä niistä kanneta vastuuta. Täällä puhutaan vastuuvelvollisuudesta myös onnettomuuksien sattuessa. Tähän liittyy liittyykö tähän yrityksen tekninen vastuu, kun se tekee porauksia, ja niin onko se varma, että sieltä löytyy riittävästi tuotetta elinkelpoisuuden takaamiseksi. Aikaisemmista tutkimuksista ympäristömielessä ähm, haluaisin mainita äh, tarkistuksen 228 öljyporaukset ja öljy etsintöjen hyödyntämisvaiheet vaikuttavat kalastukseen, matkailuun, suolalaitoksiin, niin kaikki nämä asiat olisivat, olisi huomioitava. Sitten suuronnettomuuskysymys on erittäin tärkeää saada tähän määrittely, muuten niin tällaistahan on tapahtunut hänen maassa mutta myös minun maassani oli erittäin vakava onnettomuus. Ja vieläkin siitä on jälkiä nähtävissä todella haluaisin korostaa tarkistusta 228 ja niitä tarkistuksia, joissa todetaan, että hyödyntäminen, hyödyntämisen on oltava ta- taattua ja varmaa. Kiitoksia. Reijo. Monsieur Engel. prego. Pardon. Je voudrais juste faire remarquer une chose. Haluaisin vain yhden asian todeta. Tässä mietinnössä on edistysaskelia, mutta nyt pyydetään yhä korkeampia turvallisuusstandardeja. Ei silti ole kuitenkaan vielä tässä valiokunnassa löydetty enimmäistä sille, että öljy- ja kaasutoiminta olisi CVSO-lakien alaista, jos haluamme, että öljy- ja kaasutoiminta on paremmin raumitettua, jos emme halua käyttää tätä rahoitustakuuta, joka tulee käyttöön vasta aina onnettomuuden jälkeen korvauksia varten, on aivan välttämätöntä, että etukäteen asetetaan korkeat säännöt toimilupien myöntämiselle. Myössä tapauksessa voimme aina määritellä näitä eri korvauksia vain. Grazie. No, io non ho Edustaja enää nyt muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Seuraavana komissio. Komissiosta edustajana Panek. Thank you, Madam Chair, and good afternoon, everybody. Kiitos eh, puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Kiitokset esittelijälle ja kaikille jäsenille, jotka osallistuivat tarkistusten esittämiseen. Muutama kommentti muutamista näistä aiheista, jotka esittelijä ja muut jäsenet ottivat esiin, samoin kuin pari muutakin aihetta, joita ei ehkäpä nyt tässä otettu laajasti esiin, mutta jotka kuitenkin ovat mukana tarkistuksissa. Ensinnäkin mitä tulee tähän kolmannen osapuolen suorittamaan todentamiseen, niin ihan kuten esittelijä sanoi, niin meille on tärkeämpää se, että tässä pidetään kiinni tästä riippumattomuudesta. Eli sen täytyy olla tässä lainsäädännössä selkeää. Me olemme käyneet keskusteluita neuvoston energiatyöryhmän kanssa tästä. Ei ole mahdotonta antaa luva, lupaa tälle toisen osapuolen suorittamaan todentamiseen, mutta tämän todentamisen on oltava riippumaton – tässä on tarkoitus, että tämä on tällaisia tavoitelainsäädäntöä, jossa me emme kerro operaattoreille, mitä heidän tulee tehdä, vaan mitä heidän tulee saavuttaa. Ja sen vuoksi on heidän eduissaan, että he laativat tämän todentamisprosessin mahdollisimman riippumattomaksi, koska se on kaikkein paras tae teollisuudelle välttää riskejä. Ja jos ei ole todentamista, karkottamisprosessia. He, siis tämä todentamisprosessi, jos se toimii hyvin paremmin toisen osapuolen suorittamana kuin kolmannen, niin se käy. Mitä tulee työntekijöiden osallistumiseen, me kannatamme todella vahvaa työntekijöiden ja kaikkien osapuolten osallistumista offshore-toimintaan. Ennen kaikkea tämä koskee öljynporauslaitolla olevaa henkilökuntaa tietenkin. Sen lisäksi ottaisin esiin, että meillä on jo lainsäädäntöä, joka antaa mahdollisuuden työntekijöiden osallistumiselle liittyen öljynporauslaittojen turvallisuuteen, erityisesti direktiivi 92-91, ja meidän ei tulisi nyt tässä muuttaa oikeudellisia standardeja tai tehdä päällekkäistä lainsäädäntöä. Tässä saattaa olla toki aukkoja, kuiluja. Ja liitteessä äh, hän on näitä määritelmiä, mutta jos on parempi ottaa nämä määritelmät mukaan varsinaiseen lainsäädäntötekstiin, se saattaisi olla yksi ratkaisu päästä eteenpäin. Mutta meidän täytyy olla varovaisia niin, että emme lähde rikkomaan olemassa olevaa lainsäädäntöä. Mitä tulee arktisiin alueisiin, me kaikki ymmärrämme arktisen alueen herkkyyden ja olemme hyvin eh, halukkaita saamaan eh, mahdollisuuksia vähentää toimia. Lainsäädäntö siten, kun se on nyt laadittu, tai se filosofia tässä lainsäädännössä on tavoitteita asettava ja sen pitäisi koskea kaikkia riskejä ja haittoja haittoja kaikenlaisissa ympäristöissä. Eikä ole olemassa mitään tiettyä luetteloa tehtävistä, joka toimijan on tehtävä, vaan tämän toimijan täytyy selvittää kaikki mahdolliset riskit ja sitten saada kansallinen luvanhaltija, luvan myöntäjä uskomaan ja vakuuttumaan siitä, että kaikki riskit on identifioitu ja määritelty. Monet eh, yritykset toimivat kaikenlaisissa ympäristöissä, kovissakin ympäristöissä, nyt tai ehkäpä tulevaisuudessa, ja arktinen alue on yksi niistä. Sitten määritelmistä. Se, mitä me olemme nähneet Pohjanmerellä, meidän määritelmämme näistä suuronnettomuuksista sanoo, että mikä tahansa toimi, joka merkitsee suurta vahinkoa tai aineiden pääsyä ympäristöön, se on suuronnettomuus ja se on se, mitä me näimme tässä edellisessä onnettomuuksessa. Mutta Alginin tulee, mutta olen samaa mieltä että meidän täytyisi ehkäpä hieman kiinnittää enemmän huomiota näihin määritelmiin. Me tapaamme säännönmukaisesti jäsenvaltioiden ja teollisuuden kanssa ja käsittelemme muun muassa operaattoreiden määritelmää ja niin edelleen. Ja voimme mielellämme jatkaa työntekoa parlamentinkin kanssa aiheesta. Yksi asia, joka osittain liittyy näihin määritelmiin, jota ei otettu niinkään paljon keskustelussa esiin tänään, mutta joka näkyy tarkistuksissa, on tämän pätevän viranomaisen määritelmä. Mikä on pätevä viranomainen? Mikä on toimeenpanova viron, viranomainen? Tämä konsepti on hyvin tärkeä, varsinkin jos äh, lainsäätäjät äh, haluavat mieluummin äh, direktiivin, koska silloin luodaan tilanne, jossa jäsenvaltiot saavat paljon tilaa ja silloin nämä pätevät viranomaiset ovat pääelin, joka varmistaa sen, että toimitaan lainsäädännön mukaan. Ja silloin me tarvitsemme näille viranomaisille selkeät lainsäädännöt niin, että ne voivat toimia riskien eh, sisäpuolella. Ja sitten vielä lopuksi, direktiivi vai asetus? On totta, mitä täällä on sanottu. Kun sanottiin, että yksi syy, miksi me olemme halunneet asetuksen alun perin, oli se, että meidän mielestämme, jos me otamme asetuksen, niin silloin kyetään nopeammin käynnistämään asiat ja sitten rakentamaan sen päälle jatkossakin. Sen sijaan, jos meillä on direktiivi, niin tilanne olisi toinen. Joten täytyy, jos ehdotetaan direktiiviä, niin täytyy miettiä, miten me voimme välttää tällaisen kuilun ja miten me voimme antaa tällaisia nopean käynnistämisen välineitä sitten jäsenvaltioille. Me halusimme asetuksen sen vuoksi, että me kykenisimme silloin kääntymään suoraan tämän teollisuusalan puoleen ja että tämä asetus olisi sovellettavissa välittömästi ja tämä ei olisi mahdollista, jos tämä on direktiivi, ei ainakaan alkuvaiheessa. Ja meidän tulee kiinnittää paljon huomiota siihen, miten me voimme tämän huomioida direktiivitekstissä, koska teollisuudenhan pitäisi olla tässä keskiössä, kun tätä lainsäädäntöä laaditaan sen vuoksi, että tämä teollisuushan toimii tuolla offshore-toiminnassa. Ja sitten vielä lopuksi. Asia, jota ei tänään otettu esiin, ei tarkistuksissakaan, liittyy lainsäädännön dynaamiseen luonteeseen. Meille on erityisen tärkeää se, että jo varsinkin jos me siirrymme direktiivin suuntaan, että asetuksen täytyy olla avoin niin, että voidaan huomioida uutta teknologiaa, uutta osaamista, uudenlaisia operaatioita. Kaiken tämän täytyy heijastua jatkossa sekundääriseen lainsäädäntöön, joka täydentää tätä lainsäädäntöä. Ja sen vuoksi me olemme ehdottaneet delegoitujen toimivaltuuksien laajaa hyödyntämistä niin, että voidaan esimerkiksi antaa teknistä tukea jo tässä tämän asetuksen yhteydessä direktiivissä tämä olisi vielä tärkeämpää kuin asetuksessa ja toivottavasti parlamentti ottaa tämän huomioon. Kiitos. Grazie. La parola al collega Belet per le con. Kiitoksia sitten kollega Belet keskustelun päättämiseksi. Thanks, uh, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Yritän saada tämä loppuun viidessä minuutissa. Aloitan kiittämällä kollegoita, myöskin Krapanikkia komissiosta. Ehkäpä viimeiset huomiot, jotka koskivat sitä, että miten olisi jatkoteknisiä arviointeja. Tietysti olemme avoimella mielellä suhtaudumme siihen, mutta komis- valiokunnan mandaatti on kysyä, että Onko se nyt liian laaja, no kyllä siihen ratkaisu löydetään. Se, mitä herra Panek sanoi toimivaltaisesta viranomaisesta ja selkeästä määritelmästä sille, ja että toimivaltaisen viranomaisen riippumattomuus direktiivissä on olennainen, ehkäpä tärkein osa tässä projektissa, ja voidaan varmistaa, että he ovat riippumattomia muista vaikutuksista ja tehdä se selväksi direktiivin puitteissa. Se on todellakin olennaista ja siinä olemme samalla linjalla täysin, niin kuin mitä komissiokin sanoi. Ja monet kollegat ovat tästä kirjoittaneetkin tarkistuksia ja varmaankin ratkaisu löydetään määritelmästä ja toimivaltaisten viranomaisien roolista. Direktiivi vai asetus Vihreitä kunnioittaja voidaan kuitenkin sanoa, että kaikki ovat direktiivin puolella. Neuvostossa myös. Niin siis ei asetus, vaan direktiivi, niin. Niin tietysti ei pitäisi tehdä tuplaten sitä, mikä olemassa olemassa lainsäädännössä on, mutta ehkä komissiolta on hyvä ehdotus että otetaan työryhmäasia liitteestä voista saadaan se artiklan, että tehdään selväksi, että se siellä on mukana ja että se on katettu, että valittujen osallistujien osallistuminen työisuusvaltuutettujen osalta olisi varmistettu. No sun ohdin nyt? Fordin ehdotus että tämän komission vaikutusarvioinnin lisäksi todellakin pyydettäisiin omaa parlamentin sisällä olevaa yksikköä, että siltä tulisi erillinen ja lainausmerkeissä sanottuna riippumaton vaikutusten arviointi. Tietysti voidaan asiaa tarkastella, se on hyvä ehdotus. Tärkeä kohta standardeista kaasu- ja öljyyhtiöille, myöskin EUn ulkopuolella, että olisi globaalia vastuuta. Siinä kysymys on, että laitetaanko sinne sisään, että EUn kaasu- ja öljyyhtiöt myöskin noudattavat EU-standardia sen ulkopuolella vai rohkaistaanko vain heitä tekemään niin vai mitä siinä tehdään, koska meillä ei tietysti ole oikeudellista toimivaltuutta pakottaa niitä. Jotkut kollegat sanovat, että meillä se oikeudellinen toimivaltuus on, koska sitä on muissa asiakokonaisuuksissa katettu, mutta täytyy kysyä myös oikeusyksiköltä, eh, oikeusyksikköä antamaan tästä lausuntoa. Varmaan joitakin kohtia unohtui. Muuttava puheenjohtaja, kuten sanoin alussa, meillä on värisettelyinen kokous ensi keskiviikkona ja avoimella mielellä otamme vastaan lisää ehdotuksia. Haluamme Toivomme, että meillä on rakentava kokous ja olen kovin tyytyväinen tähän rakentavaan ilmapiiriin, joka vallitsee tämän tärkeän lainsäädäntötyksen ympärillä. Ja tietysti haluamme olla valmiita työmme kanssa 9. lokakuuta mennessä. Silloinhan on suunniteltu pidettävän äänestys tässä valiokunnassa. Grazie, kollega Kiitoksia, kollega Bellet. Aivan kuten itsekin muistuttitte, valiokunnassa äänestämme tiistaina 9. lokakuuta. Tämä ensimmäinen osa työtämme on nyt valmis ja nyt ryhdymme äänestämään. Odotamme vielä kolme minuuttia, koska äänestyksen on tarkoitus alkaa kello 16. Annamme kaikille mahdollisuuden päästä paikalle. Pari minuutin tauko.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 Bene, allora possiamo iniziare il voto, facciamo... Niin, voimme aloittaa äänestyksen. Testataanpas ensin läsnäolijat. Sopiiko teille, että äänestämme, aloitamme nyt koeäänestyksen. Äänestys alkaa. Bene, votazione chiusa. Ja päättyy. 32 ääntä. Aloitamme äänestykset. Ensimmäisenä Kohta kuusi kollega Gyurke ei ole paikalla, mutta hänen tilallaan on täällä Rova Castillo, jos olisi tarpeen kommentoida. Nyt aloitamme äänestykset. Oletteko valmiina? Tarkistus 81 puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. 82 puolesta. Vastaan. tyhjä hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjä mm, hyväksytty ehkä, mutta kokeillaan kuitenkin koneellisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 85. Äänestys päättyy. 18 puolesta 27 vastaan. Hylätty. 86-87 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 88 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 89-91 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 91-92 yhdestä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjiä Näyttää hyväksytyltä, mutta tarkistetaan vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 26 puolesta, 20 vastaan hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 98 puolesta, 99 puolesta hetkinen, vain 98 puheenjohtaja, 98 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Tarkistus se 100 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 7 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 8 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. 101 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 116, 106 puolesta vastaan Sataseitsemän Korean puheenjohtajan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 111. 111. Äänestys alkaa. Votazione chiusa. Päättyy. 23 puolesta 22 vastaan. Pahoittelen, tämä olikin aika tarkka. Hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 134 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty 135 puolesta, vastaan tyhjä hylätty 136 puolesta, vastaan tyhjä hylätty 137 puolesta, vastaan tyhjä hylätty 138 puolesta, vastaan tyhjä hylätty 139 puolesta, vastaan tyhjä hylätty 140 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, 141 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, 142 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 143 puolesta vastaan tyhjiä hylätty, 144 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty, 104 5 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 147, 148 puheenjohtaja vastaan tyhjiä hyväksytty. 149 puolesta vastaan ty, hyväksytty, 150 puolesta vastaan tyhjä, hylätty, 151 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 152 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 153 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 154 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 155 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty tarkistamme koneellisesti äänestys alkaa Votazione chiusa. Ja päättyy. 26 puolesta 22 vastaan hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 158 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjiä hy- hylätty. 162 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 167 puolesta Olkaa hyvä. Niin, 166. Tarkistamme. Selvä. 166. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 28 vastaan hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 168, 169 yhdessä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme. Äänestys alkaa. 172. Äänestys päättyy. 21 puolesta 27 vastaan hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 176 ja 177 yhdessä puolesta vastaan. tyhjä Minusta se on hyväksytty, mutta tarkistetaanpa. Äänestys alkaa. on chiusa. Ja päättyy 35 puolesta, 13 vastaan hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 182 puolesta 181 tarkistamme. Äänestys alkaa. 181. Äänestys päättyy. 7 puolesta 41 vastaan. Sorry colleagues, but they were not fast enough. Allora, eh, respinto il 181. Passiamo... Sitten 182 puolesta vastaan. Tyhjiä. hylätty. 184 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 185 ja 186 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. tarkistamme 185, 186 yhdessä. Äänestys alkaa. Votazione chiusa. Ja päättyy. 27 puolesta 20 vastaan. Hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 189 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 191 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 197 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 200 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 202, 203 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 204 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 206 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 207, 208, 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 209 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 20 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 211 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 212 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 213 mukaan lukien suullinen tarkistus puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 2.15 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 2.16, 2.17, 2.18 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 2.19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 2.20 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 2.21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 2.22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 226 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 227 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 229 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 231 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan, tyhjä, vastaan tyhjä hyväksytty. kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 234, 235 puheenjohtajakorjan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 237 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 239 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 240 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Euh, Pahoittelen, mutta unohdin yhden äänestyksen 234. Siitä meidän on myös äänestettävä 234 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty mielestäni, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa. Päättyy. 23 puolesta, 24 vastaan, yhdellä äänellä hylätty. Sitten 2, 4, 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 2, 4, 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 2, 4, 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 2, 4, 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 2, 4, 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 2, 4, 6 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistamme 36. Äänestys alkaa. Votazione chiusa. Ja päättyy. 33 puolesta 15 vastaan hyväksytty. Five. Äänestimmekö 35? Votato 36. Nyt äänestimme tarkistuksesta 36. 35 kyllä aikaisemminkin äänestettiin, juu, ja nyt 36. Sitten 37. Puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 48 niin, 47 tarkistus. Neljäkymmentäseitsemän äänestys päättyy. Pyysittekö tarkistusta kohtaan 47? Tarkistus 47. Pyysitte tarkistavan äänestyksen tarkistuksesta numero 47 meidän on nyt kyllä tehtävä tämä uudestaan. Otetaan uusiksi. Tässä oli vähän sekannusta. Tarkistamme siis tarkistuksen 47. Äänestys alkaa. Votazione chiusa. Ja päättyy. 37 puolesta 11 vastaan hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. kaksi puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 3 mukaan lukien suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 72 puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty 57 puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty 58 puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty 59 puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty kompromissi 3 puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty 4 puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty 5 puolesta. Vastaan tyhjä, hyväksytty 62 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. Kuusi kolme puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6-8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6-9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 73 puol- 74 yhdessä puolesta. Ei vaan ainoastaan 73 73 yksin. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistamme 76. Äänestys alkaa. 76. 76. Äänestys päättyy. 40 ääntä. Hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Bene. Passiamo. Chiusa, chiusa. Votazione chiusa. Äänestys päättyy. 40 puolesta, 6 vastaan, 2 tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut valmistelijalle. Sitten suhteellisen pitkä seuraavakin äänestys, Baltiitisin asia. Oletteko kaikki valmiina? Sigmantas Balchitisin asia numero 7. Tarkistus 30 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 37 puolesta tarkistamme 34. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 28 puolesta 19 vastaan hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätyltä näyttää. Kokeillaan vielä. Äänestys alkaa. Keskittyminen vähän herpaantui tuossa. No niin, äänestys päättyy. 20 puolesta 26 vastaan hylätty. 38. 38 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 5 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa. Oh, faut voter 40. Ah, l'emendamento 40. Vaan 40. Ore. Puolesta vastaan pyhiä hyväksytty. Tarkistus 5 kolmassa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Sitten 41 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. Seitsemän puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 43 puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksy. 49 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 51 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 52 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Mento 63 a favore. 63 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, mutta tarkistetaan kuitenkin 83. Äänestys alkaa. Kiusa Ja päättyy. 29, 18 hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 8, kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 10, 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. 21 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Kakkonen puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Kolmonen puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Loppuäänestys koneellisena. Äänestys alkaa. Votazione chiusa. Päättyy. 40 puolesta 6 vastaan 2 tyhjää. Onnittelut. Sitten kolmas äänestys Herzogin asia. Emendamento uno. Tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistamme kakkosen. Äänestys alkaa. on chiusa. Päättyy. 22 puolesta 24, 24 vasta hylätty. Sitten kolmonen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kymmenen puolesta, ei vaan kahdeksikko, kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. 12 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 13 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. 14 ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Ka- tarkistamme. 22. Chiusa. Äänestys päättyy. 26 puolesta 22 vastaan. Hyväksytty 22. 23 sanoo. Ei vaan 24 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 25 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kaksi, seitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty. 32 puolesta ai 27, niin siitä siirrymme suoraan tarkistuksen 32. 28, jaha, 28 puolesta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 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Niin, olkaa hyvä. Chairman, as a rapporteur, I'd like to make... Esittelynä haluaisin esittää lausunnon, että tämä valiokunta näyttää olevan sitä mieltä, että jos haluamme saada investointia ja kasvavia työpaikkoja, niin neuvoston viesti täytyy olla sama, ja tämä on meidän viestimme. Loppuäänestyksen myötä me haluamme pk tutkimusrahat, verkkojen Euroopan välineet ja ne muutkin haluamme siis kaikki, tästä äänestimme. questo appello della relatrice, aperto il voto finale. No niin, sitten eh, loppuäänestys, olkaa hyvä, äänestys alkaa. Ja päättyy. 43 puolesta, 4 vastaan, yksi tyhjä. Onnittelut. Onnittelut esittelijälle kuitenkin. Niin sitten vielä Pytikofferin äänestys, yksi äänestys, loppuäänestys. Pytikofferin asia, äänestys alkaa. oli kyse. Päättyy. puolesta yksi vastaan kolme tyhjää. Olemmekin selvinneet äänestyksistä. Kiitoksia kollegoille huomiostanne ja täsmällisyydestänne. Ja nyt menemme eteenpäin. Aser-asia, kollega Jordan, olkaa hyvä. Odotamme ehkä minuutin, jos jotkut haluavat lähteä täältä pois. quelli che devono abbandonare l'aula prima di iniziare. Minuto. Bene, allora la parola. La parola alla collega Jordan, prego. Niin sitten kollega Jordan, olkaa eh, Konec augusta je delegacija Evropskega parlamenta obiskala ACER. Kiitos. Eh, Euroopan parlamentin ITRE-valtuuskunta vieraili Ljubljanassa ensimmäistä kertaa energia-alan säätelyviranomaisten yhteistyövirastossa. Tämä viranomainen on työskennellyt noin vuoden Ljubljanassa. Valtuuskunnassa oli Claude Störmes, Alan Smith ja minä itse, Silja Tolvonnikke sihteeristöstä sekä Spela Maitsen avustaja. Tavasimme, äh, tapasimme Aserin äh, johtajan Potocnikin, samoin kuin säätelyviranomaisten puheenjohtajan Lord Mokin, samoin kuin hallintoneuvoston puheenjohtajan Piotr Vosnakin. Koko vierailun ajan meillä oli mukanamme myös Euroopan parlamentin eh, edustajia hallintopuolella. Puhuimme sisämarkkinoiden toimeenpanosta, Niin, me puhuimme siis sisämarkkinoiden toimeenpanosta sähkön ja kaasun alalla. Me puhuimme myös suunnitelmista kehittää energiajärjestelmiä. Keskustelimme myös suhteista Aserin ja säätelyelinten ja Euroopan parlamentin kesken. Ihan lyhykäisesti muutama sananen näistä keskusteluista. Ensinnäkin sisämarkkinoiden toimeenpano. Te tiedätte, Tämä poliittinen tavoite on se, että sisämarkkinat toimeenpannaan vuoteen 2014. Potocnik eh, esitteli eh, heidän valmisteluitaan. He ovat valmistelleet suuntaviivoja tälle. Ja näissä suuntaviivoissa ne sisältävät perustan jonka pohjalta nämä koodit kehitellään ja sitten nämä koodit toimeenpannan komitologian kautta ja aserantaa sitten näkemyksensä. Sähkön alalla on myös tällaista koodittamista. Työ on ollut hyvin joustavaa ja on arvioitu, että vuoteen 2013 mennessä työ saadaan päätökseen. Kaasun alalla – prosessit ovat olleet hitaammat. Vasta tänä vuonna Madridin foorumissa tehtiin päätös siitä, että olisi hyvä kehittää tällainen tiekartta pohjaksi, mutta tie on hieman jäl, työ on hieman jälkijunassa. Toinen aihe, josta puhuimme paljon, oli äh, Frimitin toimeenpano. Eli tämä on tämä äh, asetus, josta olemme puhuneet tällä kaudella. Kun tämä asetus on toimeenpantu, se estää markkinoiden väärinkäytön sekä petokset. Tästä tulee valtava haaste. Aserin mukaan tämä on yksi suurimpia haasteita, joita heillä on tulevaisuudessa. Ja he odottavatkin, että joka päivä he tulevat äh, tarkistamaan jopa 500 000 tointa. Ja nähtävästi tietokoneiden pitäisi tähän kyetä. Ja sen lisäksi äh, vielä sata äh, tällaista siirtoa prosessoidaan ihmisten toimesta. Sen vuoksi tehtävä on valtava. Mukana on myös äh, koneiden ja ohjelmistojen ostamista, hankintaa ja pätevän henkilökunnan hankintaa, mutta budjetti on liian matala, samoin kuin henkilökuntaa tämän työn suorittamiseen on liian vähän. Meidän valiokuntammehan syyskuun alussa hyväksyi tämän viranomaisen budjetin ja me hyväksyimme noin kolme miljoonaa korkeamman budjetin heille ja toivon mukaan voimme vakuuttaa kollegamme budjettivaliokunnassa niin, että he vahvistaisivat tämän luvun, jotta voimme välttää näitä ongelmia, joita tulee olemaan muuten tietokoneiden ja ohjelmistojen ohje- ostamisessa. Inhimilliset resurssit ovat myös ongelma, koska he ovat laskeneet, että he tarvitsevat noin 50 ihmistä tämän asetuksen toimeenpanoon. Mutta äh, taloudellisesti tämä on varaa vain äh, täyttää 15 paikkaa. Sitten me puhuimme energiainfrastruktuurista. Viraston täytyy valmistella lausunto aiheesta ja tavoit- haaste on suuri, koska tässä täytyy varmistaa koordinaatiota eri projektien välillä – mutta samanaikaisesti täytyy kehittää hyvää metodologiaa, joiden avulla sitten voidaan valita oikeat projektit ja myös arvioida ne. Sitten uus, uudistuvien energialähteiden integrointi energiajärjestelmään. Tämä on myös valtava haaste, minkä me tiedämme. Tässä on kysymys tuotantolähteiden ja verkkojen kehittämisestä niin, että saadaan uudenlaisia kapasiteettimarkkinoita. Ja puhun tästä hieman lisää esitykseni lopuksi. Lord Mock esitteli myös Euroopan energiaviranomaisten yhteistyötä. Hän sanoi, että on hyvä, että, että yhteistyö kansallisten säätelijöiden kanssa on toiminut tässä neuvostossa on enemmän kuin 27 jäsenvaltiota, nimittäin 29 eurooppalaista valtiota on tässä mukana. Kansalliset eh, säätelijät, heillä on samanlaisia ongelmia kuin eh, Aserilla. Paljon työtä ja suuria ongelmia eh, nimenomaan pätevän henkilökunnan saamisessa. Olemme puhuneet Euroopan parlamentin ja Aserin yhteistyöstä. Tähän mennessä yhteistyö on ollut hyvää ja toivomme, että kykenemme paremmin hyödyntämään tiettyjä olemassa olevia mahdollisuuksia. Me tapasimme myös henkilökuntaa. Itse asiassa me tapasimme kaikki, koko henkilökunnan. Heidät oli kaikki kutsuttu tapaamiseen meidän kanssamme. Tapasimme heidän suurimmassa kokoushuoneessaan ja kaikki tulivat paikalle ja olin todella otettu puhuttu heidän sitoumuksestaan. He todellakin haluavat tehdä työnsä kunnolla. Nyt vielä lopuksi muutama suositus meidän valiokunnallemme ja minä toivon, että näistä suosituksista keskustellaan myös koordinaattoreiden kokouksessa. Meidän kokouksemme lopussa tehtiin tiettyjä johtopäätöksiä ja me sanoimme, että toivomme, että yhteydet ITRE-valiokunnan, valtuuskunnan, ASERin eh, ja ASERin välillä yhteydet olisivat eh, vilkkaammat. Ehdotimme, että meillä voisi olla kaksi kolme mietintöä, mutta loppujen lopuksi päätimme ehdottaa, että meillä olisi kaksi kokousta, kaksi tapaamista per vuosi. Ja näissä kokouksissa voisimme sitten vaihtaa kokemuksiamme ja he myös informoisivat meitä etukäteen, millä tavalla uudet lainsäädäntöehdotukset vaikuttavat heidän työhönsä. Se tehtiin myös ehdotus, että meillä olisi enemmän tapaamisia hallintoneuvoston edustajien kanssa. Ja kolmas ehdotus oli se, että ITREN tulisi paremmalla tavalla hyödyntää olemassa olevaa tietotaitoa, mitä virastoilla on. He sanoivat, että he mielellään antavat meille mielipiteitänsä esimerkiksi markkinat ja markkinoiden muotoilu. Lopuksi me järjestimme sitten vielä lehdistötilaisuuden ja tässä yhteydessä haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja ehdottaa, että Euroopan parlamentti aina valmistelisi lehdistötilaisuuden silloin, kun Itren valtuuskunta vierailee jossain jäsenvaltiossa. Tämä ei nähtävästi ole ollut käytäntö, mutta minä suosittelisin tätä lämpimästi, koska lehdistötilaisuuteen tuli hyvin paljon osallistujia. Lisäksi haluaisin kiittää kaikkia, jotka osallistuivat tähän vierailuun ja erityisesti sihteeristöä heidän erinomaisesta järjestelystään. Kiitoksia. Sitten Claude Turmes, hän osallistui myös valtuuskuntaan. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Eh, so first I have to say that it was... Uh... Ensiksi täytyy sanoa, että oli pieni, mutta kovin tehokas valtuuskunta. Oli ilo olla nähdä Albert Jordan kotikaupungissaan, mikä oli lisäytu. Paljon työtä tehtiin, mutta mielestäni meillä oli myös oikein hyvä fiilinki keskenämme. Enemmän tai vähemmän kaikki raportissa on se, mitä minä painottaisin, on se, että tämä virasto on niin keskeinen siinä, kun transponoidaan koodistoja ja yksityiskohtaisia hallinnollisia ja teknisiä asioita kansallisen lainsäädäntöön säädöstöissä. Politiikan päättäjinä ongelma on se meille, että jos näitä asioita selitetään meille hyvin, niin silloin olemme hukassa. Ja usein asia näyttää tekniseltä, mutta markkinoissa on kyse useista miljardista euroista. Eli usein teknisten argumenttien takana lymyävää on usein hyvin poliittista myös. Yksi asia, mitä sieltä kysyttiin Aserilta, tässä varmasti kuuntelevat meitä, että heidän täytyy tehdä lyhyitä yhteenvetoja, jotka esittävät myös sen, mitkä ovat poliittisesti kuumia perunoita tietyn koodin takana koska muuten me emme pysty ymmärtämään, mitä siellä tapahtuu. Yksi hyvin tärkeä asia on toimivaltuuden siirto. Yhteislainsäädäntöjä meillä on valtava vastuu. Ei voi olla, että tehdään, säädetään lakia ja sanotaan myöhemmin, ei saada edes 5-6 miljoonaa euroa rahoittamaan tietotekniikkaa, jotta lainsäädäntö saataisiin myös toteutumaan. Ja jos neuvosto. Budjettiimiselle täytyy tässä puhua enemmän ja tehdä myöskin valtiovarainministeriölle selväksi, että kahden kolmen vuoden päästä joku huomaa vaikkapa suuren petoksen energiapörssissä, sitten osoitamme sormella talousministeriöitä, jotka puhuivat, jotka eivät löytäneet 5-6 miljoonaa tähän budjettiin, jotka olisivat saaneet tämän voimivaltuuden käyntiin. Siis ei pelkästään niin, että on hallitukset, jotka äänestävät hyvästä markkinavalvonnasta ja sitten 4-5 miljoonaa estävät tulemasta käyttöön. Ja tätä kestäistä taistelemme täytyy parlamentin jäsenenä käydä. Jos neuvosto ei tässä liiku, niin täytyy puhua suoraan mielestäni tässä. Heidän vuosiraportista. Mielestäni tämä vuosi oli hyvä, että he esittelivät sen meille, tulevat tänne. Tai tulevat kesäkuun lopussa, mutta se on aika vaikea aika meille. Heille pitäisi kirjoittaa kirje. Valiokunnan puheenjohtaja se pitäisi tehdä jossa sanotaan, että pidämme hyvänä viime vuoden käytäntöä, mutta mielestämme se pitäisi tapahtua joskus toukokuun lopulla, koska muuten meidän on vaikea todellakin olla niin hyvin organisoituja, että voisimme antaa kunnon vastauksen. Jordan ottikin jo esille, että meillä on kotiläksyjä tehtävänä. Giles koordinoi Asser yhteisryhmäämme Meillä pitäisi olla kaksi-kolme kokousta vuodessa. Viimeisen kokouksen pitäisi olla aina yhdessä tämän raportin vuosittaisen esittelyn kanssa, siis sillä toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa, ja täytyy ratkaista tämä ongelma, jota viimeisen kolmen vuoden aikana ei ole ratkaistu, että meillä on kaksi edustajaa, jotka parlamentti on nimennyt tähän hallinto, hallinto, hallintoneuvostoon. He eivät voi tulla tähän yhteisryhmään, koska parlamentti ei ole varustanut tätä pientä budjettia heidän lennättämisekseen Brysseliin tällaiseen kokoukseen. ASER-yhteisryhmä nyt ainakin täytyy keskustella jossain mielessä, että mitkä heidän asemansa ovat, kun he parlamenttia edustavat tässä elämässä, koska muuten lähetetään kaksi ihmistä, eivätkä jälkeenpäin edes tiedä. Me emme tiedä, mitkä heidän kantansa ovat, eivätkä he tiedä, mitkä ehkä meidän kantamme ovat. Tähän täytyy palata koordinaattorin tasolla mielestäni eivätkä EITRE-koordinaattorit tai sihteeristö, jotka eivät olisi löytäneet ratkaisuja, vaan se oli korkeammalla hallinnon tasolla parlamentissa, jossa ratkaisu pitäisi löytää, mutta se tarvitaan, koska muuten ei ole tarpeeksi yhteispintaa meidän edustajiemme meidän välillä. Tässä taitaa olla tarpeeksi tältä erää. Se, il signor Chichester, prego. Kiitoksia sitten uh, Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää edustaja Johnia hänen mietinnöstään. Tämä oli erinomainen valtuuskunta vierailu. Olisin mielelläni osallistunut, mutta kaikkeahan ei kukaan voi tehdä. Mielestäni on hyvä, että me käymme nyt tämän keskustelun. Pari asiaa. Ensinnäkin haluaisin tukea Romanan ja Claudin argumentteja liittyen koko tähän sitä, miten tuemme aseria. Me haluamme, että he tekevät kaiken näköistä, mutta emme anna heille kuitenkaan mahdollisuutta siihen, emme anna heille resursseja. Ja ASER tarvitsee lisäresursseja, eikä se ole mikään valtava, jotta he kykenevät äh, toimi, toimimaan markkinoiden valvojana. Joten minä tukisin tätä, että mahdollistaisimme tämän budjetissa. Haluaisin myös muistaa muistuttaa, että meillä on työryhmän puheenjohtaja, niin haluaisin muistuttaa sitä, miten tärkeää on ylläpitää Aserin kanssa kumppanuutta valtuuskunnan ja heidän kesken. Minä olin esittelijänä, kun laadimme tätä lainsäädäntöä, niin silloin me loimme heille mahdollisuuden käyttää meitä tällaisena perustana raportoinnilleen. Mutta kuitenkin, että he olisivat jossain määrin erillään komissiosta. Meidän täytyisi tätä tukea ja rohkaista heitä tulemaan puhumaan kanssamme. Minä sydämeni löysi tälle kolmelle kokoukselle per vuosi, mutta kaksikin on hyväksyttävissä. Minä, minusta me löysimme pyrimme, tai siis me pyrimme löytämään hyvän tapaus, tapaamisajankohdan tänä vuonna, ehkäpä hieman myöhään kuitenkin, mutta Tämä on asia, josta sihteeristön kanssa voin puhua ensi vuoden osalta. Ja sitten vielä kolmas asia. Claude sanoi juuri jotain, mikä muistutti minua tästä hallintoneuvoston jäsenistä. Meillä on ollut aika paljon hankaluuksia liittyen matkakustannuksiin. Ja kaksi edellistä ehdokasta eivät halunneet jatkaa koska he eivät olleet eh, tyytyväisiä kulujen korvauksiin. Mutta tässä on kysymys komission säännöistä, mitä voi korvata ja mitä ei. Mutta minusta on ikävää, jos tilanne on tällainen. Me silloin eh, yritimme todellakin ratkaista asiaa, se oli hyvin hankalaa. Mutta yksi näistä ehdokkaista Kaista on entinen pääosaston johtaja, joka voisi ehkä ainakin osallistua. Hän asuu Brysselissä, hän voisi osallistua meidän kokouksiimme ja meidän pitäisi kutsua hänet tänne ja kuulla häneltä viraston työstä. Kiitos. Grazie. Il, eh, sicuramente la... Kiitoksia. Seuraavassa, seuraavassa koordinaattoreiden kokouksessa varmaankin käsittelemme tätä ja myös ITREN ja ASERin yhteistyötä. Sitten kollega Herzog. Uh, thank you, Chairman. I, I try to be very short. Yritän puhua lyhyesti. Pitkään aikaan en välittänyt budjettiasioista. ITRE-valiokunnassa ajattelin, että teollisuusasiat ovat niitä tärkeämpiä. Sitten kuulin, että myös digitaalinen toimintaohjelma, energia-asiat, eihän niitä saada eteenpäin ilman budjetin aikaansaamista. Ja juuri näin on Acerinkin kohdalla. Se perustettiin, se oli pitkä lainsäädäntö, siinä oli pitkät keskustelut ja annettiin lupaa Euroopan kansalaisille, että saadaan rajat ylittävät energiamarkkinat. Ja myöskin kun arviointilainsäädäntöä muistatte tämän periaatteen, jonka kuuluisen, niin sitten oli niin vaikeaa tästä tasapainoa, voidaan saada aikaan tämän virasto. Ja kaikki tarvitsemme minun kysymykseni, että miten haluamme rakentaa se alla, verkkojen Euroopan välinen alla rakentaa tätä suurta budjettia, jos ei ole muutama miljoonaa euroa Acerin rajat ylittävään toimintaan ja se, siellä ihmisille. Eli täytyisi saada selkeästi sitä, että nämä ihmisarvoiset sieltä saada ajan mukalle. Ja koska 2013 budjetista loppuu melkein aika, josta juuri äästettiin herra Bytikoffer ja minä itse, ja emme olleet tietoisia. Meillä on niin paljon tietoa tästä ongelmasta kuin nyt on. Eli että kautta ryhmien nyt ehdotan, että harkitsemme tarkistusta budjettivaliokunnalle, jotta saadaan se esiteltyä ajoissa ei jätetä virastoesittelijää yksin budjettivaliokunnassa puolustamaan seria. Olisi nyt korkea aika, jos itrevaliokunta lähettäisi kirjeen ja sitten yhdessä jättäisimme tarkistuksen budjettivaliokunnalle. Että ihmiset tietäisivät, että tämä halutaan, mutta tässä opitaan myös seuraavaa monivuotisia rahoituspuitteita varten, koska on monia yrityksiä nykyään, että yksi A-otsakkeen raha, jotka ovat politiikka lohkot tulisivat otsakkeesta viisi, että leikataan ihmisten ihmisotsateemasta, mutta eihän, jos ihmisiltä leikataan, niin ne teematkaan toimi. Tarvitaan politiikkateemoja. Ja että tätä lainsäädäntöä saadaan eteenpäin ja budjetti täytyy sitten myötä vaikuttaa, eikä tässä voida tehdä kompromisseja Neuvostoliitto ajattelee omia rahojaan, se on harmi, mutta meidän täytyy lähteä tältä selkeä viesti, muuten ei, ei onnistuta. Grazie, la parola signor Rubik, prego. Kiitoksia sitten kollega Rubik, olkaa hyvä. Danke, Frau Vorsitzende. Äh, ich glaube, es ist für uns alle sehr wichtig, dass ESA... eserin pitäisi olla täydessä toiminnassa, se on meille tärkeää. Mehän tunnemme nämä vaikeudet, kun lähetetään hallintoneuvostoon ihmisemme. Meillähän on kaksi jäsentä ollut, joilla on ollut lukuisia ongelmia ja menevät niin pitkälle, että ovat jättäneet tämän mandaattinsa luopuneet sitä mandaatista eikä parlamentissa ollut edustusta, mutta sitten haluttiin parantaa tilannetta mutta ei parlamentti eikä komissiokaan pystynyt tätä parannusta nyt tähän mennessä saamaan vastaavasti aikaan ja toteutettuja. toteutettua. Eli kyse on periaatetapauksesta. Toinen asia on tietysti se, että ASER on, tai sen pitäisi olla eurooppalainen virasto ja sen vuoksi se on osa eurooppalaista talousaluetta ja sen vuoksi onkin tärkeää, että Miss Liechtensteinin ja Sveitsin kautta, miksi se integroidaan. Meillähän oli keskustelut, jossa Oettinger komission jäsenenä yrittänyt sitä Westin sopimusta. Ei, ei yritetä sitä pelkästään energiasopimuksena, vaan periaatteessa erityisaskeleena Sveitsin suhteessa, erityisesti riidanratkaisumenetelmässä. Se tietysti monimutkaisesti vastaavasti neuvotteluja, mutta meidän täytyisi väännöstä sen puolesta, että eurooppalainen talousalue nähdään yhteis, yhteis, yhdessä ja että Sveitsi saisi asemana asemissa sitä myötä ja se olisi kyllä tervetullutta.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 Tietysti Sveitsin pitäisi päästä mukaan jossain vaiheessa aseriin, mutta Sveitsi ei voi ottaa rusinoita pullasta, eli tarvitsemme sopimuksen Sveitsin kanssa ja sitten ne tulevat aseriin. Muuten sitten, jos se voisi tulla kaikkeen mukaan ilman tätä, että allekirjoittavan tämän sopimuksen, sitten pystyy allekirjoita koskaan, koska täytyy tietää, että on Sveitsissä sellaisia voimia, jotka eivät halua tätä energiasopimusta EUn e kanssa ja täytyy varoa, että annetaan heille kaikkea mitä he haluavat ennen kuin tätä sopimusta oikeastaan onkaan. Allora il dibattito è terminato, ringraziamo. No niin, keskustelu on päättynyt. Kiitän. No niin, herra Potosnik tuli tänne, että haluatteko käyttää puheenvuoron vai kiitämmekö teitä vain ja sillä siisti. No niin, kiitämme teitä siis tästä ja, ja, keske, ja lopetamme keskustelun Archer-vierailusta. Sitten seuraava ja viimeinen kohta esityslistalla. Se on de Castillon asia. Allora. Abbiamo rendiconto della delegazione. Niin meillä on tässä selonteko Itren valtuuskunnan vierailusta Riassa. De Castillo ei ole paikalla tällä hetkellä. Haluanko joku käyttää puheenvuoron? Anders Dotter, haluatteko sanoa jotakin? So, um, there was a briefing sent to the committee, I guess, of the... Niin eh, itra valtuuskunnassa olin minä, Trautman ja Pilar de Castillo. Tapasimme sääntelyelimen ihmisiä ja selittivät, mitkä asiat toimivat ja kuinka. Heillä oli erityisiä ongelmia artikla 7 menettelyn kanssa – jota he pitivät hyvin ongelmallisena. Mutta yleisesti ottaen hyvin tyytyväisiä. Tavasimme myös Latvian sähköisen viestinnän säätelyelimen edustajia ja heillä oli näkemyksiä Euroopan parlamentista ja toimielimistä. Öö, öö petosten suhteen ja sitten äh, no, Euroopan, parlamentillähän, Euroopan parlamentti on painottanut Enisan toimien tärkeyttä ja en ole nyt ihan varma, oliko tämä nyt mitenkään ristiriitainen vierailu ylipäätään. Se, tämä sääntely elimen rakenne on ihan hyvä, mutta ei tästä nyt oikeastaan pahemmin puhuttu. Bene, grazie. La collega Del Castillo. Kiitoksia. Del Castillo joutui lähtemään tältä, mutta hän ilmoitti, että kaikille kollegoille on lähetetty selonteko vierailusta, joten Tähän voimmekin päättää kokouksemme. Seuraava kokous on 8. lokakuuta kello 15-18.30. Ja sitten jatkamme 9. lokakuuta. Kiitoksia ja näkemiin.